Dear colleagues, we now come... Arvon kollegat, nyt siirrymme äänestyksiin. Pyytäisin kaikkia istuutumaan ja valmistautumaan äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestämme edustaja Sikerski